otwieram posiedzenie po wczorajszej przerwie. Proszę Państwa. Jatkamme eilisillan istuntoa, hyvät naiset ja er-, herrat. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Neuvosto esittelee esityksen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuosi 2010. Suurella ilolla toivotan